Jo vuosikymmenten ajan olemme taistelleet kuolemanrangaistuksen poistamisen puolesta. Eurooppalaiset ovat yhtä lailla vakuuttuneita siitä, että riippumatta siitä, miten karmeasta rikoksesta on ollut kyse, niin sitä ei saada kostaa toisella tapolla. Amnesty Internationalin mukaan ainakin 600 82 ihmistä tapettiin kymmenissä maissa. Tuhansia muita ihmisiä on teloitettu, mutta heistä ei ole mitään tietoa. Ja vuonna 2012 Kiina, Iran, Irak ja Saudi-Arabia olivat ne maat, joissa eniten ihmisiä teloitettiin. Ja tälläkin hetkellä 23 500 ihmistä odottaa maailmanlaajuisesti teloitustaan. Vuonna 2012 yli 1700 tuomiota langetettiin. Ja on erittäin valitettavaa, että Gambian, Intian, Pakistanin ja Japanin kaltaiset maat, vaikka pitkään vuodesta 2012, vuoteen 2012 asti ovat olleet tämän rankaisukeinon vastaisia, niin ovat ottaneet sen taas käyttöön. Mutta vastustajien määrä kasvaa vuosittain. 97 maassa lain nojalla rangaistus on kielletty. 140 maassa hallitukset ja parlamentit ja viranomaiset ovat ilmoittaneet, että he eivät voi suvaita kolman rangaistusta. Ja huomioitavaa on myöskin Yhdysvalloissa havaittavissa oleva tilanne. Kolmas osa osavaltioista on päättänyt luopua kolman rangaistuksen käytöstä ja Euroopan parlamentti varmaan tulee tekemään suurella ääten enemmistöllä kaikensa sen puolesta, että tämä positiivinen suuntaus jatkuisi. Ja minä vetoan kaikkiin maailman valtioihin, että he luopuisivat tästä epäinhimillisestä ja karmeasta rankaisukeinosta. Ich habe Nun zwei Kaksi työjärjestyspuheenvuoroa. Ensimmäisenä kollega Watson, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Menitte jo eteenpäin, mutta haluaisin pöytäkirjoihin merkittäväksi kiitokset kaikille kollegoille eri poliittisista ryhmistä, jotka tukevat ehdotukseni nimetä Malala Sahara-palkinnon saajaksi. Tämä huomattava teini-ikäinen on saattanut Talebanin häpeään. Was... Nimitys, puhemies, hyväksyttiin poliittisissa ryhmissä. Hänen argumenttinsa siitä, että nuorilla naisilla on oikeus koulutukseen, on sellainen, joka ansaitsee kunnian ja olen kiitollinen puheenjohtajakokoukselle, joka huomaitti, että tämä on inspiraationa Malalalle, mutta myös miljoonille lapsille, joilla on oikeus koulutukseen ja kehitykseen. Kiitos. Herr Kollege Watson, Kollega Watson, kollega Watson, en nyt ymmärrä, miten tämä liittyy työjärjestykseen ja toivoisin, ette te jatkossa toimi tällä tavalla, kun me olemme tähänkin asti onnistuneet toimimaan sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Kollega Gomez, Työjärjestyspuheenvuoro, siis työjärjestyspuheenvuoro. I would like to raise the attention. Puhemies, haluaisinkin, että parlamentin huomioon hyvin huolestuttavan kertomuksen Libyasta. Pääministeri on kidnappattu aseistetun ryhmän taholta tänään aamulla aivan varhain. Onneksi uutisten mukaan hänet on vapautettu. Tämä osoittaa, että tilanne on hyvin jännittynyt Libyassa. Siellä on valtavia haasteita. Meidän eurooppalaisten on tehtävä ero. Minä olin esittelijänä ja olin viime viikon lopun Libyassa ja olin yhteyksissä valtuuskunnan johtajan ja haluaisin vain sanoa, että tämä on hetki meille ilmaista solidaarisuutemme kaikille niille, jotka Libyassa haluavat demokraattisen tulevaisuuden ja oikeusvaltion. Kiitoksia edustaja Gomez, kiitoksia. Ymmärsimme, viesti meni perille. Kollega Gomez, kiitoksia, mutta tämäkään ei liittynyt työjärjestykseen, joten nyt ilmoitan teille, rakkaat kollegat. Jos haluat esittää poliittisia kommentteja, niin niitä ei kuulla. Työjärjestyspuheenvuoroja ei käytetä tällä tavalla. työjärjestyspuheenvuoropyyntöjä ei käytetä poliittisten viestien, viestien välittämiseen. Ymmärrän toki, että haluatte välittää viestinne, mutta ei työjärjestyskohtiin vedoten. Kollega Sinclair. Sinclair, Sie haben das Wort. Niin, olkaa hyvä vaan, kollega Sinclair. Thank you. Kiitos, puhemies. Kiitos, puhemies. Tämä on todella työjärjestyspuheenvuoro on syytä mainita jäsenenä, joka edustaa West Midlandsia yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa Malala nyt on, ja häntä hoidettiin siellä kuningatar Elisabetin sairaalassa Birminghamissa. Haluan onnitella tätä huomattavaa nuorta naista, joka todella ansaitsee palkintonsa. Minun työjärjestyspuheenvuoroni, puhemies, työjärjestyspuheenvuoroni on hyvin huomattava. On äärimmäinen pettymys, että te eh, Äh, asennoidutte äh, ilman kunnioitusta tähän parlamenttiin. Tämä tieto tuli Twitterin kautta 30 minuuttia sitten ja ennen kuin ilmoititte tätä parlamentin täysistunnossa, ilmoititte sen jo Twitterissä. Frau Sinclair. Kollega Sinclair, puheenjohtajakokouksessa, niin pyydän, että tarkistatte asian pöytäkirjasta. Siellä tehtiin päätös. Niin tietenkin jokainen voi twiitata, jos haluavat. Ilmeisesti jotkut kävivät tsekkaamassa Twitterit, mutta en tiedä, miten tämä olisi ristiriidassa tehtävien kanssa. Puheenjohtajakokouksen päätös voidaan salata tämän asian tiimoilta. Minä en siihen kykene, ehkä te, mutta no, muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan. Herr Morganti, bitte sehr. Kollega Morganti. Presidente. Puhemies, eilisen keskustelun aikana koskien romaani yhteiskuntaan puheenvuoroni aikana luxemburgilainen EPP-jäsen Frank Engel totesi, että minä olen valehtelija, kun toin tietoon tosiasioita alueeltani Korsikasta ja nämä ovat lehdistössäkin kerrottu. Minulle ei annettu mahdollisuutta vastata, vaikka Engel käytti sinistä korttia. Tänään pyydän virallista anteeksi pyyntöä kollegalta muussa tapauksessa. Joudun lähettämään puhemiehelle pyydön, pyynnön kurinpitomenettelystä. Herra Engel, pitääkö valehtelijoina perheenjäseniään eikä minua? Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Seuraavainen ehdotus, kollega Morganti. Me käymme pöytäkirjan läpi ja mikäli engelin käytös on ei suvaittavissa, niin tulen pyytämään hänet kahdenkeskiseen keskusteluun ja ilmoitan hänelle, että teitä ei tällä tavalla voida syyttää valehtelijaksi edellyttäen, että me ensin voimme tutustua pöytäkirjamerkintöihin. Kiitoksia. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Paljon kiitoksia, muita kommentteja ei ole, joten Seuraavaksi puheenmiehen paikalle tulee edustaja Karas. Rakkaat kollegat, nyt pääsemme äänestyksiin. Aloitan Edustajan Naits Ytterbrygin tekstillä.